arvioimme niiden seurauksia. Ja komissio tulee aloittamaan julkisen kuulemisen liittyen tähän. Kiitoksia, herra komission jäsen. Teidän puheenvuoronne päättää keskustelun. Ja nyt esityslistan seuraavaan kohtaan. Yhden minuutin puheenvuorot. Tässä on joukko puheenvuoro. Pyyntö ja Zasada on ensiksi minuutti pani przewodnicząca! koleżanki i koledzy! chciałbym odnieść się do Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minä haluaisin eh, nostaa esiin kysymyksen, että äidit, joilla on pieniä lapsia ja vanhemmat ihmiset, eh, kokevat lentokentillämme asetus 11.07 vuodelta 2007 äh, vaatii, että näille ihmisille pitäisi taata pääsy lentokentille. Valitettavasti usein tämän asetuksen määräyksiä ei noudateta. Komissio on otan tänäkin vuonna käyttöön sääntöjä, mutta tässä ei laisinkaan oteta huomioon äitejä, joilla on pieniä lapsia ja vanhempia henkilöitä. Meidän pitää sanoa että kansalaiset on otettava huomioon. Meidän pitäisi muuttaa tämän asetuksen otsikkoa. Meidän tulisi sanoa, että äidit, joilla on pieniä lapsia ja vanhemmat ihmiset ovat myöskin tämän asetuksen alaisia, että näiden oikeuksia kunnioitetaan. Como miembro de la Comisión de Derechos ihmisoikeusvaliokunnan jäsenen espanjalaisena ja eurooppalaisena ja terrorismin uhrina sen jälkeen, kun ETA murhasi veljeni ja vaimonsa Sevillassa, niin käännyn parlamentin puoleen niin haluan tuo, mm, mitä Venetsian hallituksen presidentin, koska ovat sallineet sen, että etan terroristit harjoittelevat sen alueella – kuvia esimerkiksi, jota väitän perusteella hän työskentelee Chavezin hallinnossa, vaikkakin hän on tehty etsintämääräys häntä vastaan. Tämä on vakava rikkomus perusoikeuksia vastaan, turvallisuutta vastaan, ajattele mitä ketä tahansa Euroopasta kansalaista. Espanjan hallitus vaatii tiukkaa toimintaa tällaisen toiminnan edessä. Ei voida olla enää hiljaa, kun Venezuelan lähettiläs nimeä kiduttajia tehtäviin. Ei voi kääntää katsetta toiseen suuntaan, kun nähdään, että etä- ja svartioita yhä enemmän määrin yhteistyötä Venezuelan alueella, niin kuin eräs tuomari totesi, Sabatero ei voi ojentaa kättä salaisen kaltaiselle johtajille, joka muuttaa Venezuelan terroristien pakopaikaksi Espanjan kaltaisen maan pääministeri, jossa terrorismi on niin paljon vahinkoa ja kärsimystä, hän ei voi olla ohittaa tällaista ongelmaa. Pitää antaa oikea reaktio, joka, jonka ansaitsee kuka tahansa kunnon kansalainen, jos hän voisi näin tehdä. Kiitoksia. Kiitoksia. Muistuttaisin, että tässä on minuutti aikaa jokaisella. Sitten ruvasi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies Tänään halusin nostaa esiin semmoisen kysymyksen, että 18. syyskuuta 36 kollegaa tästä talosta, myös minäkin saimme kunnianosoituksen Euroopan keuhkojärjestöltä tupakan vastaista toiminnastamme. Tänään on eurooppalainen keuhkojen vuosi ja meillä on vetoomus ja kollegat, jotka ovat kiinnostuneita työstämme tupakateollisuutta vastaan, voivat vielä allekirjoittaa sen Tähän mennessä vasta 10, 10 jäsenvaltiota on ottanut tupakkakielon ja tehnyt julkaisista paikoista tupakka tupakoimattomia ja Skotlanti oli yksi maista, jotka, alueista, jotka ensimmäisenä ottivat tämän käyttöön. Ja tutkimus osoittaa, että astmaattisten lasten määrä sairaaloissa on laskenut 18 prosentilla, koska meillä on ollut tämä tupakointikielto julkisilla paikoilla. Eh, joten eh, haluaisin onnitella myöskin muita 36 eh, kollegaa, jotka saivat palkinnon 18.9. keuhkojärjestöltä. Trova Singers, minuutti. Challers, puhemies. Pidän tervetulleena että komission äh, jäsenten palkkiot jäädytetään, ellei niiden, heidän käyttäytymissään ja Tämä äänestyspäätös äh, parlamentissa osoittaa, että me emme salli enää sellaisia tapauksia, kuten Charlie McCreevy, äh, jonka alaista tutkitaan tällä hetkellä eturistoriteen vuoksi. Komissaaria on kovasti pyydetty ää, u- uusiin tehtäviin heidän kautensa lopuksi. Ja vain yksi pyyntö on ää, evätty. Eli tämä liian löysä sääntöjen tulkinta, sen täytyy loppua. Ďakujem za slovo. Vážený pán prezident, pán... Kiitoksia, puhemies. Tämänhetkinen hallitus Slovakiassa ehdottaa toimia, jossa vähennetään tuomareiden riippumattomuutta. Kuitenkin se on taattu perustuslaissa. Ehdotus muuttaa perustuslakia, jonka tarkoituksena on varmistaa tuomareiden koskettamus välitettiin parlamentille ilman minkäänlaista konsultaatiota. Slovakiassa demokratia vääristellään. Se näkyy myös siinä seikassa, että korkeimman tuomioistuimen jäsenet häntä kaksi kertaa pääsemästä kansallisen parlamenttiin silloin, kun siellä keskusteltiin uudesta säädöksestä koskien oikeuslaitosta. Uusi lakiesitys haluaisi vähentää tuomareiden määrää oikeudellisessa neuvostossa ennen vuoden loppua. Ja se lisää myös poliittisia nimityksiä valintakomiteoissa, kun nimitetään tuomari. Tässä on vain pieni kuva siitä, mitä uusi hallitus saa aikaan Solakiassa. Herra Sogor. mai nap, október 6-a fontos dátum a magyar Tänään on tärkeä päivä Unkarin valtakunnan historiassa. Yli 150 vuotta siitä Unkarin vallankumoukselliset johtajat tarttuvat aseisiin Euroopan kahta äh, voimakkaita armeijaa vastaan äh, veljeyden, vapauden ja taas hengessä 14 äh, itsenäisyyssodan johtajaa tavattiin Orten kaupungissa, nyky-Romaniassa, mutta ää, Unkarin kansan vapauden kaipu ilmastin ja uuden, sitä ilmasta uudelleen kommunismia vastaan vuonna 1956. 13, nämä 13 marttyyriä, joista vain neljä oli unkarilaista, joka on sitä, miten ää, universaalit arvot ovat ylikansallisia. Sitä tämä merkitsee meille unkarilaisille meidän kaiputa vapauteen, savit, so, sovitteluun, so, kansallinen solidaarisuuteen. presidenta, quiero denunciar... Kiitoksia puhemies, haluaisin tuomita Hugo Chavezin vä- hallituksen väärän toiminnan. siellä eivät perusoikeudet toteutu. Irturkaisin pidätys Karakasin lentoasemalla ei voida ohittaa ensimmäistä kertaa. Jo hyökätään EPPn ja sen puoleen. Meidän tehtävämme täällä parlamentissa tarkoittamme sitä, että edistetään arvoja, joille EUn toiminta perustuu, periaatteet kuten vapaus, demokratia, ihmisoikeuksien kunnioittaminen on selvää, että ne, jotka haluavat todellisesti pidättää äh, kansalaisia, niin tämä ei toteudu. 27.9. pidettiin koko antoi vähän toivoa. Meidän pitäisi reagoida Venezuelan toimintaan. Mitä voimme odottaa hallitukselta, joka äh, hyväksyy terroristeja ja nimittää heitä tehtäviin, vaikka heitä on syytetty murhista ja heitä pannaan kuitenkin turvallisuustehtäviin tai hallitus, joka ohittaa karkotusvaatimukset, joita on tehty terroristien kohdalla. Ei tietenkään yhtään mitään, puhemies. Tämä on halveksittavaa toimintaa ja se ansaitsee tiukan tuomion parlamentilta ja meidän pitää ehdottaa tällainen torjua. Kiitos nyt herra Tabaznilla. Tabaz a kettéosztott németország volt a legérzékletesebb jelképe a két. Me olemme nähneet, miten absurdi ja epähumaani kaksinapainen vain malli ja Saksan yhdistyminen oli ennakkoehto Euroopan yhdentämiselle, kuten 2004-2007 laajentumiselle. Mikään muu Euroopan kansakunta ei ko- ko- kokenut Äh, Saksan jakoa absurdin vuonna kuin me Unkarissa. Saksan yhdistäminen aloitti Euroopan yhdentymisen. Berliinin muurin äh, murtuminen lopetti äh, kylmän sodan Euroopan jakautuneisuuden ja unkarilaisena olen erittäin ylpeä niistä unkarilaisista johtajista, jotka jolla oli riittävästi rohkeutta avata rautaesirippu Äh, Itävaltaan, kymmenelle tuhansille itä-saksalaisille. Ja tätä kautta me siir- ensimmäisen muurin tiilen. Miklas Nemet oli osa äh, historiallista toimenpidettä, mikä oli ma- mahdollista Mihail Gorbachevia. Sitten Calgary. Uh, arvoisa Kiitoksia puhemies. Puhemies on juuri palannut Islannista sen jälkeen, kun osallistuin ensimmäiseen yhteisparlamentaarisen valiokunnan kokoukseen siellä. Tämän kahden päivän kokouksen vierailun aikana meidän valtuuskunnallamme oli erittäin mielenkiintoisia keskusteluja Islannin hallituksen ja parlamentin kanssa liittyen Islannin jäsenyyshakemukseen, kun keskustelin Islannin kalastusministeri kanssa otin sen, että makrillin pyyntikiintiöitä on nostettu voimakkaasti ja olin erittäin iloinen. Huomasin, että 12. lokakuuta Lontoossa Islanti tulee äh, aloittamaan neuvottelut ja olen luottavainen sen suhteen, että tyydyttävä äh, tulos tullaan saamaan aikaan. Äh, rahoituskriisin tuloks, seuraukset näkyvät vielä Islannissa. Sen takia iSafe-kysymyksiä täytyy vielä keskustella Islannin yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden kanssa, jotta päästäisiin tyydyttävään lopputulokseen. Nyt puheenvuoro herra Kumotsakakselle. Kiitos. Herra Barnierhan on paikalla. Ja tämä on kysymys, joka kiinnostaa häntä erityisesti. Luonnon katastrofien kustannukset, inhimilliset kustannukset, taloudelliset kustannukset ovat merkittäviä ja niiden vastainen taistelu on yhteinen haaste, joka vaatii yhteisiä toimintaa. Ja, ja EU täytyy kyetä reakto- reagoimaan näihin poikkeustapahtumiin tehokkaasti Euroopan täytyy kyetä mahdollisuuksia käyttämään parhaimmalla, parhaimmalla tavalla. Sen täytyy myöskin siellä kansalaiset liikkeelle hyvin euro, pitkä eurooppalainen vapaaehtoistoiminnan periaate ota meitä. Tämä näin järjestän, että luodaan eurooppalainen vapaaehtois, vapaaehtoisjoukot, kuten Lissabonin sopimuksessa ehdotetaan. Muistatte 2011 tulee olemaan eurooppalainen vapaaehtoistyön vuosi. Ja eurooppalainen sopimus vapaaehtoista roolista parantaisi Euroopan imagoa ja lämmittäisi Euroopan kansalaisten sydäntä ja näin globaalistikin meidän täytyy kiireellisesti näiden joukkojen luomiseksi. Siobro. Siobro. Szanowni Państwo, w Unii Europejskiej od 2013 roku... Kiitoksia puhemies. 2013 eteenpäin asetetaan rajoja hiilidioksidipäästöille. Hiljattainen suunnitelma komissiossa pyrki alhaisempaan tasoon kuin oli aikaisemmin suunnitteilla. Tämä saattaisi johtaa katastrofiin sementtitehtaissa, Puolan kaltaisissa maissa esimerkiksi. Sementin hinta nousee ja tämä vaikuttaa yksittäisiin kuluttajiin, mutta – se myös pienentää taloudellista kasvua silloin, kun sementti on tärkeä. Valmistusteollisuus on erittäin tärkeä useissa valtioissa, jotka ovat vielä jäljessä rikkaampia maita, kuten Saksaa tai Ranskaa, jotka ovat jo rakentaneet moottoritiensä ja muun infrastruktuurin. Ei ole enää, eikä tällaisia rajoituksia silloin ollut. Tämä tilanne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 Euroopan neuvoston epädemokraattinen päätös on samalla äh, tämä viisumin pois vetäminen perusoikeus. Tulkit toteavat, että puhuja on lähes mahdoton seurata puheenvaadin vuoksi. Pourriez-vous parler un petit peu plus lentement parce qu'il y a impossibilité de vous traduire. Yritän puhua, puhumaan hitaammin, koska on mahdollista tulkata teitä. Το κατάπτυστο αυτό ψήφισμα για την Ελλάδα και τους μεγάλους εργατικούς λαϊκούς... Vastustamme kyseistä päätöslauselmaa täysin. Tietysti Kreikassa, jossa on ollut kansanliikkeitä, barbaarista, epäsosiaalista maamme hallituksen politiikkaa, mutta myös muiden Euroopan unionin maita vastaan. Luokkataistelu ei lopu epädemokraattisiin päätöslauselmiin tai lakeihin vaan tämä on osa historian eteenpäinmarssia. Meidän täytyy lopettaa barbaria ja se, että ihminen riistää ihmistä. Työväenluokan taistelu kansanliikkeiden oikeuksien palauttamiseksi kaikella Euroopassa. Se tulee vastustamaan tätä päätöslauselmaa. Ja päätöslauselma jotain sinne, minne se kuuluukin historian roskapönttöön. Meidän täytyy auttaa laaja kansan joukkoja. ja toimimaan tätä skandalimaista päätöslausumaa vastaan, joka vain osoittaa eurooppalaisen kapitalismin sortavaa luonnetta. Mutta tämähän ei lopeta työläisten taistelua. Kiitoksia herra Toosas. Nyt puheenvuoro Rova Andri Kienelle. E- Kiitoksia puhemies. Tänä päivänä Bryssel on isäntä kaupunkina EU, Kiina. Huippukokouksessa ilmastonmuutos ja kauppa ovat esityslistalla saman kuin ihmisoikeudet, kuoleman rangaistut ja pakkotyöleirit. Nämä, kaikki nämä kysymykset ovat tärkeitä, mutta haluaisin ottaa esille vielä erään tärkeän kysymyksen, Tiibet. Me voimme vain pahoitella sitä, että vuoropuhelu Dalai Laaman ja Kiinan viranomaisten välillä on erittäin hidasta. Viimein kierros järjestettiin viime marraskuussa. Kokouksia järjestetään hyvin harvoin ja ne tuhoaa usein luottamuksen puute Äh, Dalai Lama on jo luopunut äh, itsenäisyys- ja äh, autonomiavaatimuksista ja pyytäisin, että Kiina jatkaisi vuoropuhelua ilman väkivaltaa ja uhkaa. Dalai Lama tulee toivottamaan tämän tervetulleeksi ja helpottaa tätä vuoropuhelua. Ravadim. Puhemies, Ikävä kyllä Romaniassa nykyään, nykyään brutaalilla tavalla sensuroidaan toisin kuin missään muussa EU-maassa. Tätä johtaa instituutio, jonka nimi on eh, um, NCA, Stalinsodan infernaalinen masina, joka sensuroi suuria kirjailijoita, kuten Cervantes, Goethe, Byron tai Balzac. Jos he eläisivät tänään, heitä kyllä sensuroitaisiin myös. Tämän gangi terrorisoi riippumattomia TV-asemia ja NCA on niin kuin elefanttien hautausmaa, josta sitten tulee tällaisia zombeita ulos, jotka ovat täysin vieraantuneita todellisuudesta ja lähempänä diktatuuria. Ja tämä neuvosto rankaisee uskomattomilla sakoilla TV-ohjelmia, joissa oppositiopuolueet puhuvat totuutta. Auttakaa meitä saamaan takaisin se, minkä saimme 80-luvun taitteessa lehdistövapauden. Kiitoksia. Rava Aakin. Thank you, Madam President. Kiitos, rouva puhemies. Aikaisemmin tänään keskusteltiin Lissabonin sopimuksen äh, sosiaalipykälistä, joka mahdollistaa sen, että EU ottaa sosiaaliset näkökohdat huomioon päätöksissään. Ottaako EU huomioon sosiaaliset ja pitää sanoa, ottaako komissio huomioon sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset, joka tulee siitä, että vaaditaan, että Irlanti 2014 noudattaa vakauspakettia, Totta kai julkisen sektorin vakauttaminen on tärkeää, mutta ajatus, että millä mulla ei ole väliä, kun kolmen prosentin vaiheeseen pääsemisessä 2014 mennessä. Kuten Belgian pohjataan maana totesi, että järjetön niukkuuspolitiikka ei ole järkevää, mutta siihen me pyrimme. Mitä valtion tulojen puolen näyttämisen lisäksi pitä, merkitystä kasvamisella on? Totta kai me tarvitsemme tämän kolmen prosentin saavuttamista, mutta entäpä aikataulu, en etsi sympatiaa. Mutta olen sitä mieltä, että päätön tuhoavat meidän pienen avaimen taloutemme, jossa neljä vuotta kriisin alkamisesta neljä yritystä päivittäin menee nurin. Sridelska. Sridelska. Dziękuję pani przewodnicząca. Ostatnie dni pełne są doniesień o... Kiitoksia puhemies. Viimeisinä päivinä, viime päivinä olemme useammin kuulleet nuorista, jotka äh, jäävät äh, huumeiden uhriksi, tällaisten psyykkeä muuttavien aineiden uhriksi. Eh, nämä ovat hyvin levinneitä Puolassa. Tuottajat voivat viedä niitä markkinoille paljon nopeammin kuin mitä maat voivat niitä kieltää. Ja nämä huumeet, niitä väitetään eh, sellaisiksi, että ne eivät aiheuta haittavaikutuksia, mutta nämä psyykeä äh, muuttavat aineet, niillä on samantyyppinen vaikutus kuin huumeilla ja meidän äh, tulee nopeasti toimia äh, ja olla huolissamme tuhansien nuorten terveydestä. Siksi tarvitsemme pian ähm, kampanjaa, joka valistaa näiden äh, aineiden äh, haittavaikutuksista. Kelly. No, as reported in the Financial Times on 6th of 16. lokakuuta Financial Times äh, raportoi sitä, että meillä on innovaatio hätätilanne. Meidän täytyy monin keinoin äh, tukea innovointia, kuten venture capitalin ja muiden keinojen avulla, mutta Euroopan unionin ehdotukset, joilla pyritään ehkäisemään talouskriisin uusiutuminen, siinä lyödään sama poolin venture capital riskipääomaa, vähän sama pääomaa kuin hedge rahastojen kanssa. Nämä riskipääoma kuitenkin pölyttää käyttää äh, innovoivien yritysten kukkia, kuten Google tai Skype, ja äh, riskipääomittajat tarjoavat asiantuntijapääomaa ja usein markkinatkin innovoiville äh, uusille yrityksille ja pk-yrityksille tarjoavat vakaata investointeja kolme seitsemän vuoden ajan. Meidän täytyy myöskin sulkea kuilu meidän Yhdysvaltain ja Japanin välillä. Ja lopuksi meidän täytyy kuunnella äh, Queenin tutkimuskomissaarin sanoja. Rova Presidente. Io voglio puhemies. Haluaisin kiinnittää parlamentin huomiota siihen, että silloin kun Paavi vieraili sunnuntaina Palermossa perusoikeuskirjeet, peruslaki, äh, entintä vastaan rikottiin ihmis, äh, mm, rikottiin puhevapautta vastaan järjestysvalta Italiassa jälleen kerran rikkoi uskonnonvapautta vastaan. Minun var, val, varkaat äh, valtasivat isäni talon muun muassa. Sitten kirjastoon ripustettiin tällaisia lippuja, ne poistettiin ilman mitään juridista, tai juridista määräystä näin tehdä, ja määräysvalta vain seisoi tumput suoraan tekemättä mitään. Ilmaisuvapaus, kansallisten ilmaisuvapautta vastaan rikotaan viranomaisien toimesta, jotta paavia ei vain loukkaa, loukattaisi, kun taas herra Berlusconi, Berlusconi rikkoo, tai siis harjoittaa Jumalan pilkkaa teille, kukaan ei vasta sitä. Äh Kiitoksia Rova Alfano ja nyt puheenvuoro on în ciuda măsurilor anticriză luate de guvernele țărilor europene demonstrațiile și greve... grevele Mielenosoitukset ja lakot osoittavat, että Euroopan tilanne ei parane. Valitettavasti nämä toimenpiteet, joilla Hallitukset pyrkivät ää, budjetin reikiä tukkimaan ja maksamaan velkoja takaisin ovat niitä, jotka luovat uuden kriisin pienentämällä tuloja ja heikentämällä kansala- Euroopan kansalaisten elintasoa. Ehkä olisi aika, että jäsenvaltioiden hallitukset muuttaisivat asennetta ja asettaisivat kansalaisten edot edelle, pankkien edelle. Se ällistyttävää on, että pankit ovat yhä merkittävästi voitollisia. Jos tässä pelissä jonkun pitäisi hävitä, niin ei se kadunmies aina saisi olla. La parole est à monsieur Mato. Mato Androver. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Minäkin puhuisin Venezuelasta, koska jotkut eivät ymmärrä sitä, että demokratia ei tarkoita vain äänestämistä. Se tarkoittaa, että voi toimia, elää vapaasti ja turvallisesti ja yhtäläisesti, tasa-arvoisesti ja silloin voi olla myös, kunnioittaa myös yksityisomaisuutta tällä hetkellä kuitenkaan, niin ikävä kyllä Venezuelassa kansalaisia ja yrityksiä vastaan uhataan, viittaisiin erään yritykseen, se, sen perustivat äh, Kanarian saar, saarlainen yrittäjä. Siitä riippuu tuhat työntekijää. Se myy tuotteitaan ja sitten se tekee kuitenkin öö, konkurssin ja eilen maat takavarikoitiin, huomenna ei mitä tapahtuu. Näin tapahtuu ja sitten kansalaiset eivät tunne kyllä itseään vapaaksi siellä, eivätkä yrittäjät tunne oloissa suojatuksi, vaan heitä uhataan jatkuvasti. Ja niin kuin on sanottu, Venezuela on, ei ole kunnollinen demokratia. On aivan selvää, että terroristitkin voivat olla siellä turvaan. Kiitoksia. Rania. Rania. Paljon kiitoksia. Minä haluaisin huomauttaa ICFn ähm, viikosta, joka järjestetään Istanbulista. Tästä solidarisuuspäivän äh, tarkoituksena on äh, maailmanlaajuinen paketti ähm, palveluntarjoajia, joka äh, Äh, on toiminut hyvin aggressiivisesti. Valitettavasti hän ei, se ei noudata eurooppalaisia standardeja. Turkkilaisen äh, työlainsäädännön mukaan äh, ammattiyhdistys voi toimia yrityksestä vasta sitten, kun järjestäytymisaste on yli 50 prosenttia, siis yli 50 prosenttia. UPS, tämä postipalvelutarjoaja, se on nyt keskeyttänyt järjestäytymiskampanjan se erotti 110 työntekijää, jotka osallistuivat ammattiyhdistyksen toimintaan ja vaativat sitä, että UPS hyväksyisi ammattiyhdistysliikkeen. He taistelivat parempien työolosuhteiden puolesta. Tämä yritysystävällisen lain takia Turkissa ammattiyhdistysten toiminta on erittäin vaikeaa. Kiitos ja puheenvuoro rouva Bilbao Barandikalle. Gracias, presidenta. El próximo 18 de octubre... 18.10. alkaa Diyarbakirissa oikeudenkäynti sitettynä 28 demokraattinen turkkipuolen edustaja 14 kaupungin valtuustojäsentä, pormestaria ja muita. Heidän rikoksensa on rauhanomainen kantansa ilmaisu. He, heitä uhkaa 15 vuoden vankeus, jopa elinkautinen. Poliittisten puolueiden kieltäminen osoittaa sitä, miten kurdivähemmistöä vainotaan. 10. maaliskuuta me hyväksymme päätöslauselman, jossa arvioimme maan etenemistä eu liittymiseen ja se on riittämätöntä. Jos me haluamme auttaa Turkkia ää, äh, tiellä EU, meidän pitää ilmaista ää, äh, solidaarisuuttamme kurdeja kohtaan ja äh, parlamentin ja komission pitäisi esittää lähettää edustajia Diyarbakirin oikeudenkäyntiin. Kretu. Kiitoksia. Eräs asia, joka voi tapahtua talouskriisin aikana on, että poliittinenkin kriisi voi syntyä. Tämä on juuri tapahtunut Romaniassa, jossa talous on taantunut eniten. Tämä kehi, tämän kehityksen hallitus on yrittänyt torjua tiukkuustoimenpiteen ja miljoonat ihmiset joutuvat kärsimään kylmästä ja lääkkeiden puutteesta. Kansalaiset ovat epätoivoisia ja pelkäävät, että heidän täytyy kohdata talvi, kun tulot ovat laskeneet näin drastisesti. Myöskin sananvapautta on rajoitettu, kuten täällä on mainittu tänään. Uusi eläkelaki, joka alentaisi eläkkeitä laki, jota Euroopan toimielinten tulisi kyseenalaistaa. Meidän tulisi torjua demokratian vastaisia tendenssejä Romaniassa. Kiitoksia. Herra Carvalho. Quero um e kiinnittää huomiota Portugalin tapahtumaan, joka on tärkeä Portugalille ja Euroopalle. Ja kyseessä on Champalimo-sääntiö ja sen syövän ja neurosaurauksien äh, tutkimuskeskuksen luominen herra Champalimo, joka lahjoitti 500 miljoonaa eli omaisuuteensa tieteelliselle tutkimukselle ja haluaisin onnitella tohtori ja äh, tämän keskuksen johtaja, joka on asettanut hyvät kriteerit huippututkimuksen takaamiseksi olen varma. Tätä kautta Portugalia ja Eurooppa nousee Euroopan tutkimuksen korkeammalle tasolle. Champagne säätiö tarjoaa Euroopalle ja Portugalille tutkijoita kaikkialta maailmasta. Parhaat tutkijat, jotka tulevat tekemään pioneeritutkimusta ja avaavat uusia näkökulmia maailmaa. Nikolasik. Nikolasik. Merci, madame la présidente. Zajtra sa na parlamentnom zhromaždení Rady Európy bude hlasovať. Kiitoksia Huomenna olen mukana Euroopan neuvoston parlamentissa yleiskokouksessa. Siellä käsitellään naisten mahdollisuus saada terveydenhoitoa ja että puuttuu säädöksiä, mitä tulee oma, Omatunnon vapauteen minä vastustan tällaista. Tämä liittyy toisuusperiaatteeseen ja omatunnon vapaus liittyy äh, omiin päätöksiin. Tässä on kyse myös terveydestä, aborteista, hedelmöityshoidosta, myös sterilisoinnista. Siinä lainaan pyritään vähentämään kipuja pysyvästi saadaan ihmisten kohdalla. Sitten Euroopan neuvoston asiakirja vaatii, että terveydenhoitaja antaa myös tällaista hoitoa. Ja lisäksi vaaditaan rekisteriä henkilöistä, jotka tekevät vaikutuksia, eikä voida hyväksyä tämän tyyppistä sääntelyä Euroopassa, koska se on vastoin perusvapauksia. Viimeksi munistiorkeissa. Es una irresponsabilidad poner en duda la firmeza de la política exterior española en materia... Haluaisin puhua terrorismin Espanjassa. Venezuela kuitenkin kouluttaa terroristeja alueellaan etäterroristeja, koska tästä ei kuitenkaan ole mitään merkkejä, että kuitenkin dialogia kansainvälistä yhteistyötä tehdään, taistellaan terrorismia vastaan Espanjan ulkopuolelle sisälle ja sitten on yhteistyötä tietysti Venezuelan kanssa. Täällä on pyydetty konkreettisia toimia. Sen sijaan taholta on yhteydenottoa. Meidän pitää tehdä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, diplomaattiyhteyksien kanssa, poliisien kanssa. Tämä saa aikaan hyviä tuloksia, kun taistellaan terrorismia vastaan Espanjassa. Kiitoksia. Merci, euh, Madame euh, Muniz. Kiitoksia, Muniz. Tässä päät riittävät minuutin puheenvuorot ja siirrymme seuraavaan keskusteluun. Ja siinä on aiheena rouva De Keiserin mietintö